Tyynen keskustelun ja sen aika... Olkaa hyvä. Grazie. Comun... Kiitoksia. Meillä on päätöslausumaesitys ja keskustelu on käyty. Nyt äänestys on huomenna kello 11.30. Sitten esityslistallamme on neuvoston ja komission julkilausumat Montenegron yhdentymisestä Euroopan unioniin. Ja neuvoston nimessä annan valtiosihteerille puheenvuoron. Kiori, olkaa hyvä. Presidente, Puhemies, hyvät edustajat, te tulette huomenna äänestämään tästä päätöslauselmaehdotuksesta, joka katsoo juuri Montenegron edistymistä. Ja uskon, että parlamentilla on tärkeä rooli tässä, jotta voidaan unionin avoimuus taata. Teillä on myöskin tärkeä rooli siinä mielessä, että me tiedotamme myöskin sitten julkista mielipidettä EUn laajentumisesta – tällä hetkellä. Tämä päätöslauselma luo, luonnos juuri esille tämän tietoisuuden tilan. Neuvosto pyrkii tukemaan tätä asiaa kaikin mahdollisin tavoin. Euroopan neuvosto 14. joulukuuta 2010 päätti päätöslauselmissaan sen, että Euroopan unioni päättäväisesti tukee sitä, että tulee jatkaa laajentumista Länsi-Balkanin alueelle periaatteiden mukaisesti. Myös Unkarin puheenjohtajavaltiona tukee tätä. Haluan kiittää teitä tästä hyvästä työstä asian eteen ja tämän erittäin hyvän päätöslauselmaesityksen, jossa ottaen esille Montenegron aikaansaamat saavutukset. Tämä on hyvä askel liittymisen tiellä. Me olemme jo usein todenneet Montenegron saavutuksista. Se on vakaamaa, avoin Euroopan suuntaan ja tämä avoimuus, se näkyy myös suurimmassa osassa puolueita, mutta myöskin kansalaisten keskuudessa. Myös etnisten ryhmien kesken on yhteisymmärrys olemassa ja tämä vakauttaa palkkainen aluetta. Ja ei pidä unohtaa sitä, että Montenegro on saanut 12 kuukaudessa paljon aikaisesti. Vakaus- ja assoatiasomuksessa on sovittu monista kohdista ja näin hänestä on tullut liittymisirokas. Tämä tarkoittaa, että eurooppalainen integraatio on tärkeä tekijä tämän alueen rauhoittamiseksi. Tämän takia meidän pitää myöskin kunnioittaa näiden maiden saavutuksia ja tukea niitä asiaan soveltuvalla tavalla. Näiden tulosten avulla voimme tehdä seuraavan askeleen maan integraatioprosessissa ja voimme myöskin uudestaan esittää omia ajatuksiamme tähän liittyen. Tässä mielessä myös eri valtuuskunnat ovat kokoontuneet ja ovat käsitelleet asiaa päivittäin. Ja me olemme tyytyväisiä Montenegron saavuttamiin tuloksiin, erityisesti juuri toimintasuunnitelman yhteydessä, jonka Montenegron hallitus on hyväksynyt Euroopan komission suositusten mukaisesti. Ja tässä käytty metodi on se, että hallitus ennen toimitusnoman hyväksymistä teki kuulemista kansalaisyhteiskunnan keskuudessa. Tämä on myös hyvä asia. Haluaisin mainita tässä nämä pääprioriteettialueet lyhyesti, ne alueet, joilla pitää vielä edistyä. Euroopan unionin komissio on omassa raportissaan vuonna 2010 marraskuussa todennut, että oikeusvaltiota pitää tukea edelleenkin, hallintouudistusta pitää kehittää ja hallinnon kapasiteettia pitää parantaa. Sen lisäksi pitää vaalilainsäädäntöä muuttaa ja on erittäin tärkeää, että lehdistön vapautta myös tuetaan. Sen lisäksi on myös tärkeää, ottaa huomioon niiden henkilöiden oikeudet, jotka ovat joutuneet siirtymään omasta maastaan pois, ja heidän oikeustilanteensa tulee selvittää. Sen lisäksi järjestetyn rikollisuuden ja korruption vastainen taistelu on tärkeä tekijä. Tässä odotamme myöskin paljon tuloksia Montenegrolta. Ja kun katsotaan sitten vakautus- ja assoaatioprosessia, joita siinä edetään tulevaisuudessa, jotta voidaan aloittaa myöskin liittymisneuvottelut, on tärkeää, että Montenegro edistää edistysaskelia näillä saroilla ja ponnistelee jatkossakin. On muuta välttämätöntä, että Montenegron pitää pitää kiinni velvoitteistaan ja että maa osoittaa konkreettisia tuloksia. Hyvät edustajat, Montenegro on alueellisen yhteistyön kannalta tärkeää. He tekevät tärkeää yhteistyötä naapureiden kanssa ja me pidämme hyvänä heidän rakentamaan rooliaan siinä, kun hyviä naapurussuhteita kehitetään alueella. Ja tässä yhteydessä on tärkeää myös nähdä, että heillä on juuri Kaakkois-Euroopan yhteistyö prosessin puheenjohtajuuskäytössä hoidossaan tällä hetkellä. Tämän lisäksi myöskin ovat tämän alueellisen yhteistyöneuvoston puitteissa katsoneet juuri yhteiskunnallisia asioita. Ja myöskin tämän parlamentaarinen foorumi on tällä hetkellä juuri toiminnassa Montenegrossa. Joten Montenegro on astanut hyviä esimerkkejä tällä tiellä. Sen lisäksi haluaisin onnitella myöskin esittelijää työstään ja kaikkia niitä, jotka ovat myöskin olleet aktiivisesti mukana työstämässä tätä asiakirjaa. Ja sitten lopuksi haluaisin rohkaista Montenegro ja Montenegro viranomaisia, että he jatkavat uudistusten tiellä ja pyrkivät siihen, että heidän kansalaistensa odotukset otetaan huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten komissio edustaja Fyyli, olkaa hyvä. Madam Puhemies, hyvät jäsenet, minulla on kunnia voida puhua Euroopan parlamentille romanien, äh, anteeksi, Montenegron integraatioprosessista Euroopan unionin. Ja aivan kuten äh, täällä jo sanottiinkin, niin haluan äh, onnitella Montenegro-esittelijää Tanokia haluan ilmaista kiitollisuuteni kaikille niille jäsenille, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän mietintöön. Parlamentilla on avainrooli laajenemisprosessissa ja vain yhdessä kaikkien instituutioiden kesken voimme saavuttaa enemmän. Montenegron matka kohti jäsenyyskriteerien täyttämistä on ollut merkittävä. Tällä hetkellä vallitsee poliittinen konsensus siitä, että maa on edistynyt – se on saanut, saattanut paikoilleen asianmukaiset institutionaaliset ja oikeudelliset puitteet. Tällä hetkellä äh, voidaan todeta, että Montenegrossa on äh, saavutettu edistystä suurimmalla osalla EU-akin alueella. Uudistuksia on tehty. Euroopan, äh, Euroopan neuvosto on myöntänyt hakijastatuksen ja se on tärkeä signaali, tärkeä merkki joka vahvistaa sen, että Euroopan unionin laajenemisprosessi on uskottava prosessi. Tällä hetkellä olemme tärkeässä vaiheessa. Hakijastatus, ehdokasstatus on merkittävä etappi. Vieläkin täytyy ponnistella, jotta Montenegro voi siirtyä integraation seuraavaan vaiheeseen. Olen luottavainen sen suhteen, että Euroopan unioni voi välittää oikeita, oikeanlaisia viestejä Montenegrolle, kun se tunnustaa jo tehdyt uudistukset, mutta edellyttää uusiakin uudistuksia, määrätieto, määrätietoisia sellaisia, niin että Montenegron tie kohti Euroopan unionia on tahraton. Tapasin Montenegron pääministerin jokin aika sitten. Totesin, että no, Montenegro on määrätietoisesti halukas tekemään sen, mitä siltä vaaditaan. 17 helmikuuta julkisen kuulemisen jälkeen, siis kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja sen jälkeen kun keskusteltiin myös komission eri osien kanssa, hallitus suunnitteli äh, tai hyväksyi suunnitelman ja asetti prioriteetteja. Ja tällä hetkellä on erittäin tärkeää, että se keskittyy täytäntöönpanoon ja toimii kiitettävällä tavalla. Tällä hetkellä avainprioriteetit ovat aika merkittäviä haasteita, mutta sellaisia, että ne voidaan kyllä saavuttaa, ne voidaan toteuttaa, mutta ne edellyttävät kaikkien Montenegron toimijoiden sitoumusta. Aiemmat laajenemiset ovat osoittaneet sen, kuinka tärkeää on puuttua poliittisten kriteereiden avainkriteereihin, samoin kuin lukuun 23 hyvin varhaisessa vaiheessa liittymisprosessissa. Varhaiset tulokset tällä alueella ovat tärkeitä. On erittäin tärkeää myös, että Montenegro on onnistunut depolitisoimaan julkisen hallintonsa ja on voinut vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta – ja on myös tehokkaasti pystynyt torjumaan korruptiota ja organisoitunutta rikollisuutta. Nämä ovat omiaan varmistavaan sujuvat neuvottelut ja myös sujuvan integroitumisen Euroopan unioniin. Montenegron täytyy parantaa vielä lainsäädäntöpuitteitaan ja sen täytyy kunnioittaa Etyjin ja <laughs> Venetsian komitean vaatimuksia. Montenegron täytyy noudattaa eurooppalaisia standardeja ihmisoikeuksien alalla. Se on olennaista, erityisesti kun puhutaan ilmaisun vapaudesta ja suhteesta kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tarvitaan myös lisätoimia, jotta voidaan vahvistaa syrjinnän torjumispolitiikkoja, sukupuolten tasa-arvoa ja haavoittuvaisten ryhmien tukemista. Myös kotipaikoiltaan siirtymään joutuneiden sisäisten pakolaisten asemaa tulisi parantaa. Teidän omassa päätöslauselmassanne kiinnitetään huomiota myös muihin ongelmiin, joihin täytyy puuttua vielä. Montenegron täytyy vahvistaa hallinnollista kapasiteettiaan ja sen täytyy useillakin alueilla vielä parantaa juoksuaan, jotka liittyvät siis EUn akiin. E, Montenegron tulevaisuus kuu on Euroopan unionissa ja meidän täytyy kaikkien toimia vastuullisella tavalla. Meidän li- laajenemispolitiikkamme uskottavuus perustuu siihen, kuinka liittymässä olevat maat kunnioittavat ja täyttävät Euroopan unionin ehtoja ja arvoja. Ja Euroopan unionin itsensä täytyy myös kunnioittaa omia vaatimuksiaan, joita se asettaa laajenemismaille. Kaikkien etujen Kaikkien meidän etujen mukaista on pitää huoli siitä, että Montenegron tie kohti Euroopan unionin perustuu selkeisiin tuloksiin. Montenegron suoriutuminen tänä vuonna on asia, jota tullaan, tänä vuonna tullaan arvioimaan laajenemispaketissa myöhemmin. Vasta siinä vaiheessa, kun komissio on arvioinut, että Montenegro on riittävästi noudattanut liittymiskriteerejä erityisesti seitsemän avainprioriteetin osalla, jotka lausunnossamme on esitetty. Vasta siinä vaiheessa komissio voi suosittaa neuvotteluiden loppuun saattamista. Kiitos. Grazie, Commissario. Kiitoksia komission jäsen. Sitten poliittisten ryhmien edustajille puheenvuoro seuraavaksi Ensinnäkin edustaja Tanokista, EKRstä, olkaa hyvä. 233 olkaa hyvä. I visited Montenegro twice. Rouva puhemies, viimeisen puolentoista vuoden aikana olen ollut kaksi kertaa Montenegrossa, koska olen tämän asian esittelijä. Minun käsitykseni on se, että tämän maan todellakin piti saada tämä ehdokasmaa äh, asema ja sen jälkeen se edistyy kohti täyttä jäsenyyttä. Se on tehnyt kovasti työtä ja haluankin osoittaa kiitokseni edelliselle pääministerille ja toiselle hallituksessa olleelle henkilölle, jotka ovat todella tehneet kovasti työtä ja heillä on ollut, he ovat tehneet päättäväisesti ähm, vahvan vakaumuksen myötä työtä, jotta maa on voinut edetä EU-ta kohtaan. E Montenegron täytyy täyttää tietyt kriteerit, on nämä seitsemän avainvaatimusta, jotka ovat hyvin tärkeitä. Niistä puhui myös neuvoston edustaja ja komissaari Fule. Tärkeitä asioita, joita vastaan täytyy taistella, on järjestäytynyt rikollisuus ja monet muut ongelmat. Viime kuukausien aikana on kuitenkin hyväksytty merkittävä toimintaohjelma, jonka kautta voidaan saada aikaan parannusta. Minun käsittääkseni Komissio on korostanut sitä, että on vielä suuri ero näiden tiettyjen asioiden osalta neuvottelujen käynnistämiseksi. On tärkeää lähettää Burgoricalle positiivinen viesti siksi, että Montenegro jatkaisi tätä tarmokasta työtä positiivisten tulosten saamiseksi. Siellä on tiettyä turhautumista myös, koska äh, he ovat sitoutuneet voimakkaasti äh, tekemään työtä. Ja Montenegro pitäisi pystyä, sitä pitäisi pystyä tarkastelemaan itsenäisenä eikä liittää kaikkia näitä asioita ongelmiin, joita on Montenegron ympärillä olevissa naapurimaissa sillä on hyvin vähän, jos lainkaan, sisäisiä etnisiä ongelmia ja se on myös rakentanut hyviä suhteita naapurimaihin, kuten Kroatiaan. Se on myös hyväksynyt ja ratifioinut luovuttamissopimuksia, joiden kautta pyritään taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on sääli, jos tämä osa Eurooppaa on vain tällaisen tietyn, tietynlaisen matkailun kohteena, mutta olen hyvin optimistinen tämän asian suhteen ja minusta tässä lähtee nyt hyviä uutisia kohti Länsi-Balkania. Kiitoksia sitten EPPn edustaja, edustaja Ibra Sakici. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä fru talman! Som EPPs skuggrapportör för Montenegro vill jag... Niin, EPPn varjoesittelijänä haluaisin kiittää Tsanokia hyvästä yhteistyöstä ja hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Haluaisin rohkaista kollegoita tukemaan tätä mietintöä huomenna äänestyksessä. Haluaisin korostaa sitä, että suhtaudun myönteisesti Eurooppa-neuvoston viime joulukuussa tekemään päätökseen, eli siihen, että annetaan ehdokas status Montenegrolle. Mutta haluaisin korostaa vielä sitä, että meidän täytyy muistaa Montenegron jäsenyyden tavoitteet, päämäärät. Montenegro on itsenäisyydensä alkumetreistä saakka edistynyt kovasti ja tänään komissiolta kuultiin, että Montenegroa pidetään menestystarinana. Ja aivan kuten Tanokkin, minäkin olen sitä mieltä, että on sääli, ellei suorastaan häpeä, että me emme vieläkään ole alkaneet neuvotella. Mielestäni komission täytyisi mitä pikimmiten aloittaa neuvottelut ja asettaa päivämäärä näille neuvotteluille – on selvää, että uudistusprosessia täytyy jatkaa erityisesti oikeuden alalla ja julkisen hallinnon eturistiriidoista tulisi päästä eroon. Komission tiekarttaa täytyy toki ne noudattaa. Mutta tähän saakka Montenegro on saanut aikaan hyvää edistystä, tehnyt hyviä uudistuksia. Siihen on syytä olla tyytyväinen. Meillä on täällä Montenegron lähettiläs täällä täysistuntosalissa. Ja toivottavasti tässä lähiaikoina voimme toivottaa tänne tervetulleeksi paitsi lähettilään, myös Montenegron MEPit. Grazie per il gruppo. Kiitoksia sitten ST-ryhmän edustaja Färm. Yksi minuutti 30, olkaa hyvä. Kiitoksia myöskin herra Tenokille tästä hyvästä yhteistyöstä, myöskin ST-ryhmän nimissä. Mä olen erittäin tyytyväisiä, että Montenegro voidaan aloittaa tien EUn suuntaan ja komissio pitää auttaa tämän tien valmistelussa. kai on tärkeää myös Montenegro jatkossakin ottaa yhteisön säännöstön käyttöönsä, mutta tämä on tärkeä viesti Euroopan unionin taholta, että me voimme näyttää Montenegro, kuten Kroatiallekin, maasta tietä EUn liittymiseen saakka. Tämä olisi tärkeä viesti myöskin muille maille tällä alueella, olisi vakautta sinne. Montenegro on uusi ja rauhanomainen maa, joka on tehnyt yhteistyötä tällä alueella. Heillä on hyviä suhteita naapureihinsa ja tämä on hyvä lähtökohta menestykselliselle neuvottelulle sitten liittymisestä. Tietenkin täällä on vielä paljon tekemistä, hallinto-oikeudellinen kapasiteetti on, sitä prosessia on kyllä aloitettu jo, mutta se ei ole vielä loppuun viety ja korruptiotikin on vielä liikaa siellä, sitä pitäisi myöskin poistaa, jotta voitaisiin sitten vasta vaatimuksiin. Myös naisten asema, lehdistön vapaus, työntekijöiden perusoikeudet ja kansalaisyhteiskunnan kehittämät vielä ongelmakohtia. Ja on, mm, tämä, tämäkin ovat, nämäkin ovat tärkeitä asioita tulevien neuvottelujen suhteen, joita minäkin haluaisin. Kyllä Montenegro on pian EUn jäseneksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Alden edustaja Wagel, minuutti 30, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Hvala lipa, gospodu Tanuku za poročilo in za dobro sodelovanje pri njegovem ustvarjanju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 Grazie per il gruppo. Kiitokset sitten vihreän edustaja, edustaja Lunacek. Minuutti 30, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Uh, hyvä komissaari, hyvät kollegat, minäkin haluaisin kiittää kollegaamme Charles Hanakia hyvästä ja tasapainoisesta mietinnöstä. Ja olen tyytyväinen, että olemme löytäneet konsensuksen siitä, että meistä on pahoiteltavaa, että Montenegro'n uh, ehdokkaat ehdokkuusstatus on irrotettu neuvotteluiden aloittamisesta. Olisi hyvä, jos neuvottelut voitaisiin aloittaa mitä pikimiten. Oli mukava myös kuulla Unkarilta puheenjohtajavaltion edustajana siitä, että tulevat ovat halukkaita viemään eteenpäin la, laajenemisprosessia. Montenegro on saanut aikaan paljon viime aikoina näinä vuosina, mutta vielä on monia huolenaiheita. Haluaisin mainita niistä kolme. Ensinnäkin korruption ja syrjinnän torjuminen ja ympäristökysymykset. Mitä tulee organisoidun rikollisuuden ja korruption torjumiseen, olen tyytyväinen, että tässä mietinnössä me pyydämme, että valtion viranomaiset pidättäytyvät painostamasta kansalaisyhteisöjä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Näiden tulisi voida vapaasti tehdä omaa työtään ja tukea valtiota, jotta valtiosta tulee korruptoimaton valtio, sellainen, jossa organisoidulla rikollisuudella ei ole sanan sijaa. Myös syrjintä on vakava asia. Edelleenkin on monia ryhmiä, joiden osalta ehkäpä on hyviä lakeja, mutta muun muassa romaneja ja muita kohtaan edelleenkin on syrjintää. Ja lopuksi ekologiset asiat, ympäristöasiat. Montenegron perustuslaissa määritellään Montenegro ekologiseksi valtioksi, mutta onhan siellä kaunis rannikko ja kauniit vuoret, mutta kuinka kauan, jos ei pohdita sitä, kuinka avoimesti voidaan myös ympäristöasioita arvioida. Jos näin ei tapahdu, niin kaunis luonto saattaa tuhoutua. Toivon, että tämä maa ottaa kansalaisyhteiskunnan mukaan sellaisiin prosesseihin, joiden avulla myös ympäristöä voidaan parantaa ja tietysti vesivoimaloihin tulisi kiinnittää huomiota. Grazie, proseguiamo. Kiitoksia, jatketaan sitten seuraavien edustajien kanssa. Pitäkää kiinninkin puheajoista, haluaisin muistuttaa teitä. Sitten edustaja Schöflin, minuutti 30, olkaa hyvä. Uh, thank you, President, Minister, Commissioner. Kiitoksia, puhemies ja edustajat. Olen samaa mieltä siitä, että Montenegro on tehnyt paljon edistystä tähän mennessä EUn integraation suuntaan, huolimatta siitä, että oli huono lähtökohta. Tietenkin, kuten muutkin entiset Jugoslavian maat, heidän piti myöskin katsoa kommunismin hajoamista, valtion hajoamista, ja tämän jälkeen piti luoda sitten uusi rakenne tämän jälkeen. Tämä ei ollut helppoa. Aikaisemman järjestelmän huonot asiat ovat tavallaan jääneet myöskin mukaan sinne, vaan uusissa vaatteissa – mutta uusi eliitti on syntynyt, joka on sitoutunut eurooppalaiseen tulevaisuuteen. Tämä varmaankin auttaa sitten, eh, koska Serbian kanssa epäonnistunut unioni tietenkin aiheutti ongelmia. Ongelmat ovat samanlaisia kuin muissakin entisissä kommunistisissa maissa. Korruptio, rikollisuus, hallinnon väärinkäytöt, oikeuslaitoksen toimattomuus ja eh, muut vastaavat tehtävät. Ja jotenkin ratkaisu on se, että pitää uudistaa myöskin lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia järjestelmiä. Tämä vaatii tiukkaa poliittista johtajuutta. Tämä vaatii myöskin sitten tämänhetkisen järjestelmän nykyisen hyötyjien syrjään asettamista. Tämä, kaikki tietävät, kuinka vaikea tämä on. Että molempien eliittien sitoutuminen tulevaan eurooppalaiseen tulevaisuuteen on varmaan kaikkein tärkein tekijä, jotta voidaan taata, että sitten Montenegro loppujen lopuksi liittyy eu Grazie. La... Kiitoksia. Sitten edustaja Flashikova Benova, minuutti 30, alkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat edistyminen Euroopan unionin yhdentymisprosessissa on ollut tärkeä asia Montenegron tulevaisuuden ja kehityksen kannalta. Se vaikuttaa talouteen ja se on vakauttanut makroekonomisia tekijöitä. Se on, Montenegro on pyrkinyt täyttämään nämä Kopen, Köpenhaminan huippukokouksessa asetetut kriteerit. Totta kai lisää tarvitaan erityisesti oikeusvaltion periaatteen kannalta Montenegron täytyy myös torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, lahjontaa. Heidän täytyy mennä myös eteenpäin hallinnon parantamisessa. Heidän täytyy vahvistaa myös parlamentin roolia. Ilmaisuvapautta, lehdistövapautta täytyy myös parantaa. Suhteet kansalaisyhteiskuntaan ovat myös tärkeät, niitä pitää parantaa. Syrjimistä pitää torjua, erityisesti tämä koskee eh, romaaniväestöä. Montenegro täytyy myös parantaa suhteitaan naapurimaitaan, jo, maihin, jotta tämä yhdentymisprosessi voi olla menestyksikäs. Montenegrolla on vielä pitkä tie edessään ennen kuin se voi täyttää kaikki nämä kriteerit ja liittyä EUn 27 jäsenmaan joukkoon. Ja meidän täytyy ottaa huomioon tämä ja yrittää antaa takia tälle maalle siitä, että se voi menestyä. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Kukaan, minuutti 30. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari, hyvä ministeri, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää Tanokkia erinomaisesta mietinnöstä. Hän on erittäin hyvin valmistellut myös asian kuuluvat päätöslauselmat. Montenegro on edistynyt integraation tiellä hyvin. Maa esittää erittäin tärkeä rooli alueellisen vakauden kannalta. Se on aivan oikealla tiellä ja tämä vahvistettiin viime vuonna, kun komissio ja neuvosto myönsivät ö, ähm, hakijamaan statuksen maalle. Ö, olen varma siitä, että jäl- muutkin kriteerit, jotka on vielä täyttämättä, tullaan täyttämään piakkoin, jotta liittymisneuvottelut voidaan aloittaa. Ennen kuin näin kuitenkaan tapahtuu, niin hallituksen täytyy keskittyä edistyksen aikaansaamiseen avainalueilla. Haluan luetella ne teille nopeasti. Ensinnäkin oikeusvaltion periaatteet ja korruption ja organisoidun rikollisuuden torjuminen, vaalilainsäädäntö, parlamentin valvontaroolin vahvistaminen hallituksen suuntaan, ja kansalaisyhteiskunnan mukanaolo hallituksen, vuoropuhelu hallituksen kanssa. Kaikkea tätä täytyy parantaa. Myös oikeuslaitosta täytyy uudistaa, täytyy tuomareiden ja syyttäjien riippumattomuutta parantaa. Korruptiohan nävertää valtion instituutioita, samoin kuin taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja julkista hallintoa sen toimintaa. Lopuksi olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että Montenegro edelleenkin menee eteenpäin integraatioprosessin tiellä ja siksi toivon, että neuvosto tulee päättämään ähm, neuvotteluiden aloittamisen todella pian. Kiitos. Grazie la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Thaler, minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente spoštovano madžarsko predsedstvo gospod komisar fle rad bi čestital gospodu Kiitoksia, puhemies, komissaari ja edustajat. Haluaisin edustella, eh, onnitella edustaja Tanokia. Tämä on loistava saavutus, tämä päätöslausuma esitys eh, Montenegrosta. Montenegrolla on suuri toivon kipinä asema Länsi-Balkanilla. Tietenkin maalla on suuria ongelmia, ja, ja heitä on pitkälti estetty myöskin siitä, että he eivät ole päässeet jäseneksi. Ne naapurimaat, jotka siellä sitä ympäröivät, ovat todellakin myöskin eh, hakijamaita. He todellakin varmaankin saavat Montenegrosta hyvän esimerkin loppujen lopuksi. Joten meidän pitäisi tukea heidän hallitustaan, herra Lutsiksin hallitusta. Ja mutta meidän pitää myös painottaa Montenegron hallitukselle sitä, että ne pitää tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja kertoa heille myöskin, että kriittinen media ei ole heidän vihollisensa, vaan jotain, joka voi auttaa heitä liittymisessä mahdollisimman pian. Montenegrolla on mahdollisuuksia, ja se on hyvä maa, se voi antaa mahdollisuutta edistyä tässä asiassa. Kiitoksia. Sitten edustaja Pacescu, minuutti 30. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Vakaus Länsi-Balkaneilla on tärkeää ja se vahvistuu entisestään, jos Euroopan komissio voi pitää Montenegroa jonain päivänä ehdokasmaana. Toivon, että Kööpenhaminan kriteerit kuitenkin ovat sellaisia, että ne täytetään täysin huolimatta edistyksestä. Montenegron viranomaisten täytyy vielä kuitenkin parantaa toimintaansa tärkeillä osa-alueilla. Komissio toi esille sen ongelman, että lahjonta on pahentunut ja voimistunut. Lisäksi on veroasioissa ongelmia. Näitä asioita täytyy torjua. Totta kai myös vähemmistöjen asema, erityisesti romanien asema, ei ole vielä riittävästi otettu huomioon lainsäädännöllisesti. Tarvitaan siis muutoksia myös perustuslakiin, tarvitaan näiden vähemmistöjen oikeuksien määrittelyä tarkemmin. Se olisi positiivinen askel jäsenyyden, mahdollisen jäsenyyden kannalta. Täytyy ottaa huomioon myös ekologiset näkökulmat, tarvitaan ympäristön suojelua ja niinpä haluankin, että matkailu on asia, jolla saattaa olla kielteistä vaikutusta. Ja neuvottelujen käyminen on tärkeää Montenegron tulevaisuuden kannalta. EUn tar- pitää vahvistaa vakautta tuollakin alueella, ottaa huomioon oma menneisyytensä. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Tabocsti. Minuutti, olkaa hyvä. Grazie. Tisztelt Győri államtitkár asszony, Füle biztos úr. Örülök annak, hogy a magyar... Niin, hyvä puhemies, hyvä komission edustaja. Minusta on erittäin hyvä, että Unkari puheenjohtajavaltiona on ottanut Länsi-Balkanin laajentumisen prioriteettialueeksi. Ja toivottavasti myöskin Unkari puheenjohtajavaltiona tulee tekemään kaikkeensa sen, että neuvottelut voidaan todellakin aloittaa. Kollegani totesivat jo, että Länsi-Balkanin maan liittyminen tähän EU on tärkeää, mutta myöskin samalla katsoa, katsoa taistelua korruptiota vastaan. Mutta, mutta sitten meidän pitää myöskin miettiä samalla sitten naapurisuhteita tämän maan suhteen. Ja tässähän Montenegro on ollut kyllä hyvässä asemassa vaikka Kroatian suhtaan, suuntaan. Heillä on yhteistyösopimus. Ja mitä tulee sitten vähemmistöjen kohteluun, Montenegro on, on oppinut paljon Unkarin vähemmistöjen itsehallintotoiminnasta. toiminnasta Tietenkin tämä on vasta alkuvaiheessa, mutta toivottavasti tämä edistyy vielä tulevaisuudessa pidemmälle. Kiitoksia. Kiitoksia. Aloitetaan sitten menettelytapa ilman puhujalistaan. Täällä on seitsemän puhuja pyytyä. Joten allentaan kaikille minuuttia ja melkein otan puheenvuoron pois. Ensin edustaja Kocholowski. Dziękuję pani przewodnicząca. Na wstępie chciałbym pogratulować Czarnogórze uzyskania w grudniu ubiegłego roku statutu kraju. Kiitoksia kovasti, puhemies. Haluaisin ensin e, sanoa, että meidän tulisi myöntää, että on erittäin hyvä merkki, että tälle maalle on annettu e, hakijastatus e, ponnistukset kohti liittymistä ovat sujuneet hyvin. Montenegro on sitoutunut tähän hankkeeseen ja se on Bolonian ja Lissabonin prosessien mukaisesti ryhtynyt uudistuksiin, mutta edelleenkin tietynlaisia puutteita on, joten Montenegron täytyy ryhtyä ponnistuksiin, jotta se voi myös taata haavoittuvaistempien väestön osien pääsy muun muassa koulutukseen ja työmarkkinoille. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten edustaja Zemke. Bardzo chciałem podziękować pani przewodniczącej. Ta Kiitoksia, rouva puhemies. Tämä tilanne osoittaa hyvin sen, että Montenegro on tilanteessa, jo, paikkaa, jossa se on paremmin ja paremmin sopeutunut yhdentymisprosessiin. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomionne siihen, että tällä tilanteella ja asemalla on kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin tämä eurooppalainen ulottuvuus, joka osoittaa sen, että EU, sen periaatteet ja arvot ovat aina arvostettuja Euroopassa. Ne ovat aktiivisia. Ja sitten toinen ulottuvuus on se, joka liittyy Balkanin alueeseen. Siellähän on muitakin valtioita, joille pitää osoittaa, mikä on se väylä, jota pitkin pitää kulkea. Se on vaikea väylä, mutta se voidaan kuitenkin mennä läpi. Kysymykseni on lyhyt. Voisiko komission jäsen Fyyle sanoa meille, mitä on suunniteltu Montenegron jäsenyyden toteuttamiseksi? Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Tokes, minuutti, olkaa hyvä. As a citizen of Romania... Kiitoksia Romanian kansalaisena uskon äh, monietnisen yhteiskunnan etuihin, sellaisen, joka perustuu perustuu eri väestönosien rauhanomaiseen yhteiseloon. Ja toivotan, toivon, että Montenegro täyttää Kööpenhaminan kriteerit, demokratian vaatimukset ja kansainväliset standardit, niiden vaatimukset. Montenegro on parlamentaarinen demokratia, joka perustuu oikeudellisiin puitteisiin, oikeusjärjestelmään ja vähemmistöjenkin kunnioittamiseen. On kuitenkin mm, aukkoja, jotka liittyvät nimenomaan lainsäädännön täytäntöönpanemiseen edelleenkin on korruptiota. Organisoitu rikollisuus on suu va- valtaisa ongelma. Ja mikrofoni meni pois päältä. Mistake in the apparatus. I encourage Montenegro. Rohkaisen Montenegroa jatkamaan rakentavaa sitoumustaan alueelliseen yhteistyöhön ja siihen, että se vahvistaa suhteitaan naapurimaidensa kanssa. Grazie la parola Kiitoksia. Sitten edustaja Nebidvalova. Minuutti, olkaa hyvä. Presidente. Minulotýždňová návšteva pána komisára Fileho dokazuje, že oddanosť čiernohorskej vlády Kiitoksia Edustaja Fyllen eh, puhe todellakin osoitti se, että Montenegro on sitoutanut tiellä EU-hun, ja täällä on myöskin tehty poliittisia muutoksia viime vuosina Montenegrossa. Tämä on positiivista, mutta täällä tämä edistys on otettu esille myöskin YK, UNDPn raportissa on todettu, että Montenegro voi noudattaa vuosituhannen tavoitteita vuonna 2015. Ja kun heidän pääministerinsä vieraili Brysselissä vähän aikaa sitten, hän totesi, että Montenegron päätavoitteet ovat Naton ja EUn jäsenyydet. Ne ovat tietenkin tärkeitä tavoitteita. Joten tuen kaikkia tukea, mitä EU voi antaa Montenegrolle. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Paltassa, olkaa hyvä. Se presidente. Egregio komissario, kollegi. Kiitoksia komissaari. Hyvät edustajat. Olemme saaneet hyviä tuloksia ja tämä yritysraportti osoittaa kuitenkin, että täällä on muutamia tärkeitä aukkoja vielä, kun luodaan demokraattista järjestelmää ja että myöskin oikeusvaltio luodaan. Täällä on lainsäädäntö tehty muutoksia, rikoslainsäädäntöä, prosessilainsäädäntöä ja muita normeja on muutettu, mutta onkin tiettyjä viivästyksiä vielä. Erityisesti pitäisi kiireisesti taata tuomarijärjestelmän toimivuus ja tehokkuus. Syyttäjäviranomaisten lisäksi pitää taata myös heidän, heidän riippumattomuutensa. Tällaiset vaatimukset ovat ehdottoman tärkeitä, kun katsotaan myöskin sitten syyttäjäviranomaisten ja tuomarin nimittämismenettelyjä. Tällä hetkellä ne hyväksytään vain parlamentissa hallituksen esityksestä. Sitten pitäisi päästä myöskin paremmin ilmaisen oikeudenkäynnin piiriin. Kiitoksia. Sitten edustaja Grego obinerea de către muntenegru a statutului de ară candidată la aderare. puhemies. Ehdokasmaa asema, jonka Montenegro on saamassa, on tulosta siitä politiikasta, jota nyt Montenegro menestyksekkäästi on harjoittanut. Länsi-Balkanin tilanne on se, että Montenegro on saanut siellä tällaisen tiekartan ja se on voinut johtaa tähän ehdokasmaatilanteeseen. Meidän täytyy toivoa tälle maalle menestystä ja onnea. Neuvotteluissa EUlla on tärkeä tilanne, kun ajatellaan entisen Jugoslavian alueen vakauttamista ja kehittämistä. Kun ajatellaan tuon alueen menneisyyttä, joka oli hyvin väkivaltainen, niin todellakin toivon, että tulevaisuus on parempi ja toivotan menestystä ja onnea Montenegrolle sen tielle kohta, kohti tulevaisuutta EU-ssa. Kiitoksia. Viimeinen puhuja, edustaja Mylsär. Puhemies, sen Serbia, Montenegron ja Makedonian viisumivapaus on tarkoittaa kyllä liike, liikemiesten vapautta, mutta tässä on ollut kuitenkin paljon köyhyys pakolaisia. Tämäkin tarvitaan paljon tällaisia tiedotuskampanjoita alueella, että tiedetään, että mikään vierailu- tai shoppailuviisumi ole. Täällä on myöskin matkatoimisto, jotka ovat erikoistuneet siihen, että he pyrkivät jatkuvasti siirtämään ihmisiä maan ulkopuolelle. Myöskin romani-ongelman yhteydessä tämä asia pitäisi hoitaa. Täällä on hyvin paljon vielä tällä hetkellä ihmisiä, jotka eivät katso tulevaisuutta omalla, omalla alueellaan, Balkanin alueella, vaan haluavat siirtyä pois sieltä. Mutta eihän täällä mitään oikeutta siirtyä eurooppalaisten sosiaalijärjestelmien piiriin. Tärkeää on, että e- Montenegro saavuttaa korruption taistelussa ja vähemmistön suojelussa eurooppalaiset standardit. Kiitoksia. Grazie. Ora la parola al... Kiitoksia. Sitten komission jäsen Fyyle, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentaarikot. Meidän keskustelumme on osoittautunut hedelmälliseksi ja on vahvistanut sen, että jos, Euro, jos Montenegro haluaa edistyä tiellään kohti Euroopan unionia, sen täytyy vielä Ähm, tehdä uudistuksia. Montenegro on saavuttanut jo paljon, mutta sen täytyy vielä saavuttaa enemmän. Maa on nyt ratkaisevassa vaiheessa. Konkreettisia tuloksia tarvitaan, jotta Montenegro voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen EUn EU, matkalla EU-hun. Tämä ehdokasstatus on asia, johon täytyy tarttua ja määrätietoisesti saada aikaan uusia uudistuksia. Tavoitteet ovat selkeät. Tällä hetkellä Montenegron tehtävä on itsensä täyttää kriteerit. Ja siinä vaiheessa, kun se on valmis, niin sen täytyy lähteä neuvotteluprosessiin, sitoutua siihen. Montenegron nopeus kohti Euroopan unionin jäsenyyttä riippuu sen omasta uudistustahdistaan. Ja sen vuoksi itse en halua vielä lyödä mitään liittymiskalenteria lukkoon. Mutta olen aivan varma siitä, että kun me tuemme Montenegroa ja kun Montenegron oma kansa määrätietoisesti haluaa tehdä edistystä, niin se pystyy niin tekemään. Kiitos.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 Sitten meillä on päätöslauselmaesitys saatu ja keskustelu on päättynyt. Ja äänestys on huomenna 11.30.